aluekehityskomitean puheenjohtaja vuodesta 1997 vuoteen 1999 Espanjassa. Hän on ollut usean kertaan senaattori ja parlamentin jäsen, maatalousministeri vuodesta 2000-2004 ja ma- ma- maatalous-, ja ympäristöministeri 2011-2014. Viime kuukausina hän on edustanut eh, Espanjaa Euroopan unionissa, YK on ilmastonmuutoskonferenssissa Dohassa ja Varsovassa hänen salkkuunsa kun salkkuunsa kattaa useita asioita. Sioni. Per quant... kattavat nämä kaksi valiokuntaa, ympäristövaliokunta, jota minulla on kunnia johtaa. Olemme pitkään jo olleet tekemisessä tehokkaina ja kunnianhimoisen ilmastopolitiikan ja kehityspolitiikan kanssa, niin jota päästäisiin vähähiiliseen talouteen vihreän kasvun puitteissa ilmastotoimien prioriteetteista haluaisin mainita kolme. Meidän pitää toimia johtajina kansainvälisissä ilmastoneuvotteluissa ja valmistautua Pariisin 2015 ilmastohuippukokoukseen. Meillä pitää olla tehokkaat puitteet tehokkaalle ilmasto- ja energiapolitiikalle 2030 vuotta ajatellen, ja meidän täytyy uudistaa EUn hiilimarkkinoita ja erityisesti vaihto- päästökauppajärjestelmää. Muistuttaisin kaikille kollegoille, että mitä tulee komission hyväksymiseen sääntöihin. Parlamentti arvioi komission jäsenehdokkaita heidän yleisen pätevyytensä pohjalta, heidän eurooppalaisen sitoumuksensa ja henkilökohtaisen riippumattomuutensa pohjalta. Myöskin arvioidaan salkun tuntemusta ja viestintätaitoja. Ennen kuulemista komission jäsenehdokas on vastannut kirjallisesti kysymyksiin, ja nämä englanninkieliset vastaukset on jaettu jäsenille – 26. syyskuuta. Ja kaikki muut kieliversiot on jaettu jäsenille tänä aamuna. Ennen kuin kerron siitä, miten keskustelu on järjestetty, annan puheenvuoron teollisuusvaliokunnan puheenjohtajalle Busekille. Olkaa hyvä. Um, mm. Paljon kiitoksia, arvoisa kollega Lavia. Me olemme yhdessä puheenjohtajana tässä tapaamisessa ja haluan toivottaa tervetulleeksi myöskin komissaari ehdokkaan Miguel Arias Canieten, olette Euroopan parlamentin jäsen, niin olette ikään kuin kotona. Ja myöskin kaikki Envin ja Itren kollegat, kuten tiedätte, yhteistyömme on tunnettua. Meidän täytyy tehdä yhteistyötä, meidän tulisi tehdä yhteistyötä ensimmäisellä kaudellani niin olin molempien valiokuntien jäsen viiden vuoden ajan. Se oli erittäin mielenkiintoista myöskin minun näkökulmastani. Haluan toivottaa teidät kaikki tervetulleeksi, te ketkä istutte siellä eh, eurooppalaisen yhteiskunnan kansalaisjärjestöjen, yritysten, jäsenvaltioiden edustajat, eh, jotka olette täällä ja olette täällä julkisessa kuulemistilaisuudessa, jonka myöskin Euroopan parlamentin internetsivuja seuraavat toivotan tervetulleeksi, koska me, mehän tämä kokoushan menee suoraan verkkoon. Mutta nyt haluan tähän aluksi sanoa, että eh, meidän ITRE-valiokuntamme on energiapolitiikasta vastuussa ja se eh, on erittäin tärkeä osa tulevan komission jäsenen salkkua. Kolme tärkeää aihepiiriä, kuten energiaa, tehokkuus, energian säästäminen ja uusiutuvat energialähteet. Nämä ovat erittäin äh, lähellä ilmastokysymyksiä. Nämäkin ovat ITREn vastuulla. Ja sitten äh, myöskin tärkeitä ovat äh, energian sisämarkkinat, energian toimitusvarmuus, energiaverkostojen, infrastruktuurien toiminta, tutkimus, eritoten energia-alalla, energiaunioni. Nämä ovat ITRE-valiokunnan vastuualueita, joten olemme erittäin innoissamme voidessamme nyt kuulla komissaari ehdokasta siitä, miten hän aikoo hoitaa kaikki nämä. Ja haluan vielä lopuksi sanoa, että EUn energiapolitiikka pohjautuu niin sanotun energiakolmion turvallisuuteen, sopivaan hintaan ja myöskin ympäristökestävyyteen, mitä tulee ilmastonmuutokseen. Me tarvitsemme tasapainoa näiden tavoitteiden välille. Tämä tasapaino on tulevalle energia- ja ilmastokomissaarille avainkysymyksiä. Tämä tässä on uusi mahdollisuus saada uutta harmoniaa tavoitteiden ja välineiden välillä. Haluan vielä päättää tähän lopuksi, että on äärimmäisen tärkeää, kun ajatellaan kilpailukykymme kasvattamista kestävällä tavalla, mutta myöskin kun vastaamme energiakriisiin ja päätämme sen, että energiaa käytetään poliittisena painostuskeinona eli aseina. Meillä on siis koko joukko tavoitteita edessämme seuraavalle viidelle vuodelle ja pyrimme toimimaan yhdessä ja on hienoa, että myöskin tämä, tämä kuuleminen järjestetään yhdessä valiokuntamme kesken. No niin, olkaa hyvä, herra Lavia. We have a request of point of order. Siellä on työjärjestyspuheenvuoroa pyydetty. The inconvenience, um... Niin pyydän anteeksi tätä, mutta ennen kuin etenemme varsinaiseen kuulemiseen, minulla on työjärjestyskysymys SND-ryhmän nimissä. Viimeisen 72 tunnin aikana Kaniete on kaksi kertaa muuttanut rahoitusselvitystään Euroopan parlamentille. Tämä luo hiukan hämmennystä. Onko juuri valiokunta oikein arvioinut sitä, onko hän noudattanut kaikkia vaatimuksia? Ja siksi muodollisesti pyytäisin, että te kumpikin valiokunnan puheenjohtaja. Anteeksi, mutta tämä ei ole kyllä työjärjestyspuheenvuoro. Important, Mr. Siis puheenjohtaja, tämä on erittäin tärkeää. The boat, you, both of you... Pyytäisin, että te kumpikin otatte yhteyttä oikeudellisten asioiden valiokunnan puheenjohtajaan ja varmistatte, että tämä tilanne, joka liittyy ehdokkaiden velvoitteisiin, on selvitetty. Voimme edetä kuulemiseen ja tehdä, mitä meidän pitää tehdä, mutta ennen kuin arvioimme komission jäsenehdokasta, meidän täytyy saada lausunto oikeudellisten asioiden valiokunnalta siitä, että tätä ilmoitusta on muutettu kaksi kertaa viimeisen 72 tunnin aikana. Eli SND-ryhmän nimissä pyydän tätä. It is clear that we are going to check. On selvää, että tämä tarkistetaan ennen arviointia. Nyt sitten selitämme, miten toimimme kuulemisessa. No niin, sitten siirrytään Italiaan. Komission jäsenehdokkaasta pyydetään pitämään alustuspuheenvuoro. Aikaisemmissa kuulemisissa teollisuusvaliokunnassa alustus näissä kahdessa jo järjestetyssä kuulemisessa oli 15 minuuttia. Näissä kahdessa aikaisemmassa kuulemisessa aikaa oli vain 10 minuuttia, eli annamme nyt 10 minuuttia, mutta jos komission jäsen ehdokas haluaa puhua hiukan pidempään, olemme sitten joustavia. Ja samantapaisesti toimimme sitten muissa kuulemisissa, jotka järjestämme yhdessä. Komission jäsenellä on, jäsenehdokkaalla on sitten viisi minuuttia kuulemisen lopuksi vielä loppupuheenvuoroa varten. Ja alustuksen jälkeen jäsenet esittävät 45 kysymystä ja noudatamme tätä ping-pong-järjestelmää. Eli kolme minuuttia per kysymys, yksi minuuttia per kysymys ja kaksi vastaukseen ilman jatkokysymystä. Kysymyksiä ei ole jaettu alakohtaisesti ja ensimmäisellä kysymyskierroksella kysymyksiä esittävät poliittisten ryhmien edustajat ja sitten muut puheajat pohjautuvat täysistunnon puheaikoihin. Pyydämme, että noudatatte puheaikaa. Viiden sekuntin, viiden sekuntia annetaan parlamentin jäsenille lisäaikaa ja 10 sekuntia komission jäsenehdokkaalle. Sen jälkeen mikrofoni suljetaan. Ennen kuin aika loppuu 10 sekuntia, ennen näette asteriskin, eli tiedätte, että aika alkaa loppua. Meillä on simultaaninen tulkkaus 23 kieleen ja pyydämme siis, että kaikki puhuisivat omaa kieltään ja muistaen, että täällä on tulkkaus, joten olisi parasta puhua rauhallisesti. Lisään vielä, että tämä keskustelu välitetään Euroopan parlamenttiin internetsivustolla, ja sieltä voi myöskin sitten myöhemmin ladata nauhoituksen kuulemisesta. Ja nyt sitten komission jäsenehdokas Arjeska Niette, alustuspuheenvuoro, olkaa hyvä.